tehokkaasti etukäteen estää väärinkäytökset. kiitoksia kovasti. Kiitoksia, hyvä rouva Hassi. Näin päätämme tämän keskustelun ja asiasta äänestetään huomenna puolen päivän aikaan. Hyvät kollegat, istunto jatkuu 7.6. eli huomenna. San Fermin juhla, tärkeä juhla